Syyriassa muuttuu. Meillä on vastuu erityisesti syyriä kohtaan. He kertovat, että heillä on sellainen tunne, että heillä ei ole minkäänlaisia oikeuksia ja me emme kuuntele heidän ääntään. Olen todella pahoillani siitä, että komissio ja korkea edustaja eivät pidä tätä asiaa prioriteettikysymyksenä. Mielestäni ulkopolitiikan pitäisi löytää konkreettista apua kristityille ja komission täytyisi järjestää, saada aikaan suojelua, koska muutoin kristityt ovat vaarassa hävitä tältä alueelta. Ja Ward, yksi minuutti. On March the 16th, it will be 16. maaliskuuta äh, tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun äh, Anna Campbell tuli tapetuksi turkkilaisten äh, voimien joukosta, kun hän oli Afranin kaupungissa. Hän kampanjoi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Häntä kauhistutti tämä pitkittynyt, järkyttynyt, järkyttävä sota ja inhimillinen kärsimys Syyriassa. Hän omisti koko nuoren energiansa demokraattisten kurdivoimien luomisen puolesta pohjoisessa. Ähm, sillä tavalla hän ajatteli, että saadaan ainoa uskottava oppositio äh, al ja Daeshille. Äh, he muuttivat äh, sodan suuntaa muun muassa Kabanessa. He rakentavat nyt tällä hetkellä yhteiskuntaa, niin, että naiset ovat uuden demokratian mallin sydämessä. E, en minä tätä ole pelkästään lukenut kirjoista tai sanomalehdistä, vaan minäkin johdin paikalla naisten rauhanmissiota ja itsekin näin tätä uudelleenrakentamista rakentamista omin silmin. Mutta 11 kuukautta myöhemmin Annan ruumis on edelleenkin tuolla Afranissa, eikä kukaan, keneltäkään ei löydy sitä säällisyyttä, että voisivat repatrioida hänen ruumiinsa kotiin. Frau Lalonde. Lalonde, minuutti. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari. Tilanne Syyriassa on erityisen monimutkainen ja todella kiireinen käsitellä EU-ssa myös tällä hetkellä EU on voimaton kurdisliittolaisten kanssa, sillä ei ole mitään roolia lähitulevaisuudessa Syyriassa, jos se jatkossa, jos, jos se ha- haluaa jälleenrakennusta ilman, että tekee yhteistyötä niiden kanssa, jotka ovat vallassa maassa, nimittäin vasta alasotin kanssa. Tämä koskee kansalaisjärjestöjä ja kansalaisyhteiskuntaa. Jos haluamme auttaa syyrialaisia komissaari, meidän pitää pohtia, miten voidaan palauttaa syyrialaiset pakolaiset Syyriaan niin kuin Libanon on jatkuvasti pyytänyt, se maa on kantanut valtavan taakan pakolaisvirroista omalla alueellaan. Pidämme sitten siitä presidentin hallinnosta vai ei. Sitten myös EUn oma on tärkeä kysymys. Tänne tuhansia jihadisteja on palaamassa tänne. He voivat, ne voidaan vapauttaa hetkellä millä hyvänsä. Voivat tehdä attentaatteja EUn e alueella, jossa on jo kärsitty terroristista iskuista. Ja meillä on velvollisuus, halutaan tai sitten ei, olla yhteydessä Damaskokseen tästä asiasta. Komissaari, komissaari, mihin EU aikoo ryhtyä, jotta otetaan huomioon geopoliittiset tosiasiat Syyrian alueella? Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Kiitoksia puhemies. Nyt jo kahdeksatta vuotta keskustelemme Syyriasta. Meppi voi tässä olla vain epätoivoinen, kun näitä keskusteluja on jatkettu kahdeksan, kahdeksatta vuotta. Voimme olla epätoivoisia, mutta entäpä itse syyrialaiset? Kuinka epätoivoisia he ovat? Puoli miljoonaa kuollutta, saattaa ehkä olla korkein uhriluku verrattuna mihin tahansa muuhun sotaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Euroopan unionilla on kyllä jonkin verran valmiutta toimia ainakin Turkin suuntaan. Sehän valmistelee kolmatta sotilaallista interventiotaan Syyriassa, joten meidän tulisi käyttää joka ikinen mahdollisuus hyväksemme, joka meillä vain on käytössämme, jotta voisimme suojella syyrialaisia ihmisiä, ihmisiä, jotka ovat taistelleet ISISiä enemmän kuin kukaan muu sitä vastaan. Schaffhauser, Schaffhauser, minuutti. Hier à la Chambre des communes, le... Eh, alahuoneessa brittiministeri ilmoitti, että Assad pysyy vaalassa. Tämä ei osoita vain brittipolitiikan epäonnistumista Syyriassa, vaan tarkoittaa myös sitä, että myönnetään, että EU-politiikka on kokonaisuudessaan epäonnistunut. Ehdoitta vuodesta 2012 sehän on tukenut hallituksen muutosta. Tämä EU-strategia on nyt aivan raunioina joulukuussa Bahrain ja Arabiemiraatit palauttivat lähestystönsä Damaskoksen Arabiliiga todennäköisesti myös palaa Syyriaan. Venäjä ja Iran ovat säilyneet voittajina konfliktista. Tuella, jota on myönnetty laittomasti terroristeille, EU on jäänyt syrjään lopullisesti. Nyt se haluaa tehdä saman virheen ja seuraa amerikkalaisia Venezuelan tapauksessa. Nyt on aika sille, että EUn jäsenvaltiot tunnustavat virheensä ja solmivat diplo- matset suhteet laillisen hallituksen kanssa. Siirtymävaihe jatkossa tapahtuu e- ilman EUta ja aina parempi. Äh, Tässä kohtaa keskeytän puhujat Catch the Eye-menettelyssä, kuten jo ilmoitinkin, ja annan nyt puheenvuoron komission jäsenelle herra Haanille. Olkaa hyvä. Presidentin. Rouva puhemies, haluaisin kiittää arvoisia parlamentin jäseniä tästä hyvin merkittävästä keskustelusta, kaikista arvokkaista puheenvuoroista. Tämä oli keskustelu, josta voin päätellä, että olemme kaikki samoilla linjoilla. Haluamme antaa tukea syyrialaisille ja löytää ratkaisun konfliktiin, jotta pakolaiset voivat palata kotiinsa. Voin vetää myös sen johtopäätöksen, että EUn tulee säilyttää panoksensa samalla tasolla ja samoilla ehdoilla. Me emme salli sitä, että tämänhetkinen hallinto pääsee jälleen kansainväliselle areenalle, jos ei kunnioiteta perusihmisoikeuksia ja humanitaarista lainsäädäntöä. Brysselin konferenssi on entistäkin enemmän nimenomaan ihmisiin keskittyvä. Paikalla on enemmän syyrialaisia, enemmän kansalaisjärjestöjen edustajia, puhumassa ministerien ja kansainvälisten järjestöjen kanssa huolistaan ja tulevaisuudesta. Tämä konferenssi kestää yhteensä kolme vuorokautta. Siinä on kaksi päivää mahdollisuus tavata poliitikkoja ja myös tavallisia kansalaisia, kansalaisjärjestöjen edustajia, mahdollisuus tutustua ja vaihtaa näkemyksiä, tarkastella sitä, mitä voitaisiin tehdä, jotta kautta voitaisiin parantaa humanitaarista tilannetta ja auttaa ihmisiä paikan päällä. Aivan erityisesti täytyy todeta, että me tarkastelemme entistäkin enemmän naisten voimaannuttamista ja tapoja helpottaa kaikkein haavoittuvaisimpiin syyrialaisten oloja. Me tutkimme tätä tuessa, jota annetaan Syyrian sisällä ja myös Syyrian ulkopuolella, ennen kaikkea isäntäyhteisöille, joilla on edelleenkin melkoinen taakka. Heidän on hoidettava Syyrian pakolaiset ja toisaalta on ymmärrettävä se todellisuus, että jotkut, joskaan ei ehkä monet, syyrialaiset pakolaiset haluavat palata mahdollisimman pian Syyriaan, pidettiin tästä tai ei. Siinä mielessä meidän täytyy pohtia sitä, miten voimme tukea isäntäyhteisöjä, isäntämaita niiden ponnisteluissa näissä jatkuvissa muutoksissa. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen. Tämä keskustelu on näin päättynyt. Ja me siirrymme nyt seuraavaan esityslistan kohtaan. Predan mietintö. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus. Aluksi puheenvuoron herra Predalla. Niin, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, Monsieur le commissaire, uh, Kiitoksia kovasti, puhemies. Arvon komissaari, ensinnäkin haluan kiittää teitä tekemästänne työstä. Teidän sitoumuksenne tehdä työtä Bosnia ja Herzegovinan Euroopan tulevaisuuden EU-tulevaisuuden puolesta on erinomainen asia. Tämä on jo neljäs mietintöni aiheesta. Vuonna 2015 alkoi Botse ja Herzegovinan vauhti, mutta nyt se on hiukan taantunut. Ja se huolestuttaa meitä. Kun minusta tuli pysyvä esittelijä vuonna 2014, niin toivoin, että tämä ehdokkuusstatus myönnettäisiin tämän parlamenttikauden aikana Bosnia-Herzegovinalle. No, kaikesta, kaikesta ponnistuksestamme huolimatta tämä status ei ole vielä, sitä ei ole vielä saavutettu. 17. lokakuuta 2018 oli vaalit ja vanhat demonit, polarisaatio etnisten ryhmien välillä on piinaa edelleenkin maata. Ihmiset menivät vaaleihin, vaali lain vaalilaki oli puutteellinen eikä siihen ole voitu tehdä muutoksia, koska poliittiset toimijat ovat tehneet virheitä. Neljä kuukautta vaalien jälkeen viranomaiset eivät ole vielä saaneet maata oikeille raiteille. Kyllähän täällä tietysti on syitä. Maa on monimutkainen, sillä on kompleksinen mutkikas menneisyys, sodan traumat ovat edelleen päälle yhteen. Sovittaminen on vielä kesken. Nämä ovat todellisia ongelmia, joita ei voi ylen katsoa, mutta tässä nyt ei ole kyse siitä, että olisi uusi kriisi, vaan tässä on kyse siitä, että, että maalla ylipäänsä olisi eurooppalainen tulevaisuus. Tämän maan johtajien täytyy varmistaa se, että he ovat tilivelvollisia omille kansalaisilleen, koska ihmisillä kansalaisilla on oikeus siihen, että heillä on maassa poliittinen järjestelmä, institutionaalinen järjestelmä, joka toimii. Eh, heillä on oikeus säällisen elämään omassa maassaan sen sijaan, että heidän pitäisi lähteä maanpakoon. Heillä on oikeus riippumattomaan oikeuslaitokseen, joka tekee työnsä ilman poliittista painostusta ja vaikutusta. Bosnia ja Herzegovinan kansalaisilla on oikeus elää yhteiskunnassa, joka ei äh, kärsi sitä korruption syövästä, joka on soluttautunut joka nurkkaan. Heillä on oikeus tehokkaaseen hallintoon, joka ei ole politisoitua, joka, joka palvelee kansalaisia eikä päinvastoin. Ja heillä on oikeus myös vapaaseen, vapaisiin viestimiin, tiedotusvälineisiin, joista he saavat tietoa ilman, että, ilman poliittista painostusta. Euroopan unioni voisi tuoda kaiken tämän heille – mutta rehellisesti sanottuna mm, kaikki tämä olisi mahdollista, jos poliittiset eliitit puu, luopuisivat pikkupolitikoinnistaan, pikkupeleistään ja lietsoisivat vihaa yhteiskunnan osien välillä. On korkea aika poliitikkojen kantaa vastuunsa osoittaa, että heillä on määrätietoista tahtoa viedä eteenpäin poliittisia ja taloudellisia uudistuksia niin, että maa pääsee Euroopan unionin on hyvä, että komission kyselyyn on vastattu, on saatu lisävastauksia. Tämä, jos tämä jatkuu, niin varmasti Bosnia ja Herzegovinasta voi tulla maa. Se voi tapahtua nopeastikin. Lopuksi haluaisin vielä korostaa erästä tärkeää asiaa, nimittäin yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Vetoisin myös teihin, komissaari, jotta tekisitte tästä asiasta poliittisen painopisteen, kun ajatellaan Bosnian pääsyä ehkäpä Euroopan unionin jäseneksi. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron neuvoston puheenjohtaja Maali, olkaa hyvä. President, President, honorable members. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, on suuri kunnia olla tänään keskustelemassa teidän kanssanne komission 2018 kertomuksesta koskien Bosnia ja Herzegovinaa. Haluan ilmaista kiitollisuuteni työtä kohtaan, jota Euroopan parlamentin esittelijä on tehnyt Christian Preda. Aluksi haluan toistaa vahvan sitoumuksenne Bosnia-Herzegovinan EU-jäsenyyspyrkivyyksiin yhtenäisenä suvereenina valtiona. Ja sille halutaan vahva EU jäsenyysmahdollisuus vaalien jälkeen lokakuussa 2018, kun muistetaan 2018 kesäkuun päätelmiä. Neuvosto odottaa, että maan johtajat sitoutuvat rakentavassa hengessä hallitusten muodostamiseen kaikilla tasoilla, palvelee näin kaikkia kansalaisia ja heidän etua niin, että maa eh, pääsee eteenpäin uudistusten tiellä ja edistyy tiellä kohti EUta. Bosnia-Herzegovinan EU-jäsenyyshakemus helmikuuta 2016 edustaa strategista sitoutumista lähentyä EUta. Se täytyy näkyä myös perustavanlaatuisena muutoksena ja tuloksena. Tuloksia ei voida saavuttaa ilman toimivia instituutioita. Olemme tyytyväisiä maan puheenjohtajien yhteisestä viestistä, jossa he sitoutuvat EU-tielle päättäväis, ovat päättäväisenä tekemässä yhteistyötä. Tässä mielessä tämä viesti lähetettiin selkeästi hiljattaisella vierailulla Brysselissä 29.30. tammikuuta. Olemme tyytyväisiä siitä, että on tehty joitakin EU-suuntaisia uudistuksia, kuten esimerkiksi kysymys, joka koskee valmistusveroa. Kuitenkin jaamme teidän huolenne siitä, että paljon aikaa on hukattu jakavaan retoriikkaan ja vaalikampanjointiin Tämä on huomattavasti hidastanut uudistusten tahtia tärkeitä prioriteettikysymyksiä on jäljellä. Meidän pitää tehdä enemmän, jotta voidaan saada aikaan taloudellisia ja sosiaalisia osallistuvia uudistuksia, oikeusvaltioperiaatteen parantamista, toimia korruptiota, järjestäytyntä rikollisuutta vastaan, julkishallinnon uudistukset, pitää toimia radikalisaatiota vastaan, terrorismia vastaan, samoin edistää yhteistyötä kaikilla hallituksen tasoilla. Me jaamme teidän huolenne siitä, että edistystä ei ole tarpeeksi saatu aikaan ilmaisuvapauden kohdalla ja median kohdalla. Odotamme, että Bosnia ja Herzegovina aina tiivistää ponnisteluitaan näissä kysymyksissä pahoittelemme sitä, että mitään kompromissia ei saatu eikä pysty muuttamaan vaalipuutteita ennen lokakuun vaaleja viime vuonna. Ja niin kuin on todettu, teidän päätösohjelmassanne kaikki poliittiset johtajat, heidän tarvitsee nyt kantaa oma vastuunsa ja löytää kotimainen ratkaisu, mitä tulee federaation edustajan huoneen kysymykseen. Vaaliuudistuksia pitäisi saada aikaan dialogin hengessä, jotta saadaan maa lähemmäs EU-standardeja. Sitten mitä tulee tähän lausuntoprosessiin, olen tyytyväinen siitä, että puheenjo- maan puheenjohtajisto aikoo nopeasti lähettää lisävastauksia komission kyselykaavakkeeseen koskien maan EU-jäsenyyshakemusta. Olemme tyytyväisiä tuloksista, joita on jo saatu aikaan koordinaatiomekanismin kautta ja rohkaisen maata edelleen käyttämään tätä tärkeää mekanismia hyväkseen. Odotamme, että viranomaiset ovat aktiivisesti sitoutuneita lausuntoprosessiin kaikilla tasoilla ja antavat lisää tietoa, joita on vaadittu. Haluan muistuttaa siitä, että kun laaditaan lausuntoa, komissio tulee kiinnittämään erityistä huomiota siihen, miten on noudatettu Sedgis Finchi-tuomiota, äh, myöntäen sen, että äh, siellä maassa bosnialaiset, kroatit, serbet ovat äh, kansakuntia ja neuvosto on korostanut kaikkien kansalaisten yhtäläistä kohtelua ja syrjimättömyyttä pitää edellyttää. Jatkossakin haluamme tukea maata, kun se ponnistelee ja tekee uudistuksia eh, pyrkien kohti EUta. Heidän pitäisi pitää, pitää kurssista kiinni. Herzegovinan integraatioprosessi liittyy komission lausuntoon koskien maan hakemusta EU-hun. Kiitoksia. Grazie, ministro Ciamba. E adesso la parola Mr. Anner, a nome della Commissione. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa komissiosta komission sen herra Haan. Minister. Puhemies, ministeri, arvoisat jäsenet. Ensinnä haluaisin todella kiittää esittelijä Christian Danpreda tästä päätöslauselmasta, joka koskee Bosniaa ja Herzegovinaa. Ja haluaisin kiittää myös teitä ja teitä, teidän kollegojanne väsymättömästä työstä tässä maassa ja tämän maan kanssa. Olemme vielä kaukana konkreettisista tuloksista, mutta uskoakseni meillä on sama intressi ja tarve saada tätä maata ei pelkästään eurooppalaiseen suuntaan, vaan myös parantaaksemme ihmisten elinolosuhteita itse maassa, koska juuri sillä on merkitystä. Se on relevanttia ja sen tulisi olla meidän päämäärämme jälleen kerran. Ja tässä mielessä olemme tyytyväisiä tähän tekstiin, joka on tasapainoinen, pitkälti sen mukainen, mitä komissio on huhtikuussa 2018 Bosnia-Herzegovinasta julkaissut. Se heijastelee hyvin tilannetta maassa, myös niitä seikkoja, jotka ovat vielä auki Bosnian ja Herzegovinan eurooppalaisen yhdentymisen tiellä. Olen tyytyväinen näihin näkemyksiin EU-lähestymistavasta. Tämä on äärimmäisen tärkeää kriittisellä hetkellä tämän maan kannalta, kun sen johtajat on vasta valittu. Ja nyt näiden vaalien alla annettujen lupauksien tulee siirtyä todellisiksi teoiksi ajankohtana, jolloin hajottava vaaliretoriikka on ohitettava ja painotettava yhtenäisyyttä ja konsensuksen rakentamista koko maassa. Tämä oli tärkein viesti, joka Bosnia ja Herzegovinan johtajille välitettiin, kun Junckerilla, Mogherinilla ja minulla oli mahdollisuus tavata heitä pari viikkoa sitten Brysselissä. Tämä oli ensimmäinen yhteinen presidenttien matka. Tämä koski heidän sitoumustaan EU: ta kohti kansalaisten vaatimusten mukaisesti. Tästä alkaa kriittinen vuosi Bosnia-Herzegovinassa ja sen aikana näemme toivottavasti peruuttamatonta suuntautumista kohti Euroopan unionia. Samaan aikaan korostamme ennen kaikkea maan johtajille, että kattavat uudistukset ovat tärkeitä, niitä vaaditaan samalla tavalla kuin muiltakin mailta on vaadittu vastaavassa prosessissa. Kyse ei ole vain vastauksien esittämisessä kysymyksiimme, jotka ovat kysymyskaavakkeessamme. Me odotamme niitä myös pian sanomme tämän hyvin selvästi. Me haluamme myös oikeusvaltioperiaatteen perusoikeudet, vaalilainsäädännön uudistamisen, hyvän hallinnon, julkishallinnon, EU-normien mukaisesti vasta valittujen johtajien kyky vastata näihin haasteisiin on se mittatikku, jolla EU arvioi Bosnian ja Herzegovinan mahdollisuutta lähestyä Euroopan unionia entisestään. Tässä mielessä komissio on täysin sitoutunut edistämään Bosnia-Herzegovinan EU-mahdollisuutta. Meidän lausuntomme maan jäsenyyshakemuksesta antaa ensimmäisen kerran kattavan tiekartan maan uudistuksille. Me siirrymme tehostamaan teknistä apuamme maalle. Me olemme antaneet paljon tukea keskeisillä oikeusvaltio- ja perusoikeusalueilla myös eräissä hyvin näkyvissä tapauksissa. Olemme myös kaksinkertaistaneet talousavun 80 miljoonaa euroa vuosina 2017-2020 niin, että voidaan tukea maan laajuisia strategioita energiassa, ympäristössä maaseudun kehittämisessä. Tämä sen lisäksi, mitä annetaan aluekehityksen kuoressa ja muissa erityisalojen kuorissa. Lopuksi haluaisin korostaa, että komissio tukee Bosnia ja Herzegovinaa edelleenkin, koska uskomme, että tämän maan tulevaisuus on unionissa Samaan aikaan on vielä ratkaisemattomia seikkoja, joita on käsiteltävä vakavasti ja ne vaativat paljon ponnisteluja maan valituilta johtajilta. Me, Euroopan unionin toimielimet, voimme auttaa ja antaa ohjausta, mutta vain he voivat vastata kansalaistensa haasteisiin, ha- haaveisiin. Tässä mielessä menen käymään Sarajevossa todennäköisesti maaliskuun lopulla tarkastamaan, mikä tilanne on hallituksen muodostamisessa ja miten tarvittavat uudistukset etenevät. On korostettava yhä uudelleen, että kaikki maassa kyllä kannattavat eurooppalaista mahdollisuutta, mutta se, mitä me kaipaamme, mitä puuttuu, on johdonmukainen toiminta kaikkien puolueiden kesken, jotta todella yhtenäisesti johdonmukaisesti päästään kohti tätä tavoitetta, jota kannattaa yli 80 prosenttia maan kansalaisista. Kiitoksia. Grazie, komissario. Kiitoksia kovasti, komissario Haan. Seuraavaksi poliittiset ryhmät. Nyt emme ota vastaan sinisiä kortteja. Suitsa saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluan kiittää komissiota. Kiitän herra Haania. Ja haluan kiittää esittelijäämme Christian Predan. Olemme saaneet nähdä, että Bosnia on halunnut lyhentää työ EUta, mutta tämä prosessi on kuitenkin hidastunut ja tämä on valitettavaa. Nyt vaalien on tehty hallitus eri tasoilla ja kansalaisten etujen vuoksi Bosnia-Herzegovinan täytyy toteuttaa uudistuksia, jonka kautta se lähenee edelleen EUta. Meillä on varsin pitkä raja maan kanssa Kroatiassa ja me olemme kiinnostuneita tästä maasta ja me toivomme, että Bosnia ja Herzegovinan tie kohti EUta etenee myönteisessä mielessä nyt. Täytyy vielä muistuttaa siitä, että vaalilainsäädäntöä pitää uudistaa. sen, sen pohjalle sitten saadaan aikaan uusia uudistuksen sen jälkeen pitää välttää myös vaalivilppi, jota on tapahtunut ja vaaleihin vaikuttamista on tapahtunut. Kroatialaisilla, Kroatian kans, kroatialaisilla on samoja oikeuksia Bosnia-Herzegovinassa. Pitää toteuttaa oikeuksien yhtenäisyys ja u- u- uuden poliittisen johdon pitää kantaa tästä suuri vastuu, tai he ovat suurissa vastuussa, ja me toivomme, että he me saamme heidät kantamaan vastuunsa. E Seuraavaksi Fleckenstein, olkaa hyvä. President, liebe Kollegen. Puhemies, hyvät kollegat. Aluksi Papadakiksen nimissä, joka ei tänään voi olla paikalla, sydämelliset kiitokset Bredalle tästä hyvästä työstä. Mietintö on suhteellisen täydellinen, hyvin yksityiskohtainen ja osoittaa, mikä todellinen tilanne on sellaisena kuin mekin sen olemme nähneet tie Euroopan unioniin on auki Bosnia ja Herzegovinalle. Haluaisin todeta, että myös sosiaalidemokraatit haluavat, että Bosnia-Herzegovina löytää tiensä EU-hun. Ja juuri siksi, koska me tätä haluamme, ja maan kansalaisia kohtaan tuntemamme sympatia vuoksi pari kriittistä huomiota. Me toivomme, että tarvittavat uudistusprosessit etenevät maassa nopeammin ja paremmin. Sovintoprosessia ei edelleenkään ole viety riittävän energisesti eteenpäin. Edelleenkin on enemmän sellaista, mikä jakaa, eikä tarpeeksi sellaista, mikä yhdistää. Hallitsijat eivät edelleenkään pyri millään tavoin hautaamaan näitä jakolinjoja. Daytonin sopimus oli melkoinen voimainponnistus ja hieno saavutus sodan päättämiseksi, mutta selvästikään se ei auta yhteisen valtion luomisessa. Siksi meidän mielestämme Brysselistä on käynnistettävä aloite Dayton kakkosesta. Aina uudelleen maassa ollessani minulla on sellainen vaikutelma, että yhä useammat ihmiset toivovat yhteiseloa ja poliitikot eivät ole tämän kehityksen tasalla. Bosnia-Herzegovinan johto vastuulliset joutuvat jonakin päivänä vastaamaan väestölleen ja selittämään, miksi he ontuvat vanhojen nationalististen tuntemusten perässä sen sijaan, että toisivat uutta yhtenäistä Bosniaa lähemmäksi EU-ta. Kiitoksia. Seuraavaksi EC-ryhmän puolesta Belder puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Kiitoksia puhemies. Viime vuonna ilmestyi mielenkiintoinen tieteellinen analyysi Viinissä. Sen otsakkeena oli eh, rehellinen meklari vai EUn kilpailija. Kyseessä oli Turkin rooli Balkanilla. Ankaran ja Sarajevon väliset suhteet ovat voimakkaasti esillä tässä analyysissä – Tämä voi tietysti johtaa juurensa, juontaa juurensa äh, Erdoganiin ja hänen bosnialaiseen vastaparinsa. Ja tässä päästään arvoisan kollega Bredan mietinnön kohtaan 40, jossa puhutaan Turkin vallan kasvusta Bosnia-Herzegovinassa. Kysymykseni komission jäsenelle. Heijasteleeko tämä tieteellinen analyysi todellisuutta. Turkki, rehellinen meklari vai vakava kilpailija Bosnia-Herzegovinassa? Tässä on kyseessä uusi turkkilaismielinen pro-Erdogan lobbausryhmä ja se edistää hänen poliittisia näkemyksiään. Hyvin selkeästi tarvitaan eurooppalainen selvä vastaus, koska Turkin vaikutusvallan kasvaminen Balkanilla johtaa huomattaviin etnisiin ja uskonnollisiin jännitteisiin ja niitä tämä maa ei missään nimessä kestä. Kiitos. Alden puolesta olkaa hyvä. gospodine Kiitoksia kovasti, arvon puhemies, hyvä komissaario. Haluaisin kiittää ensinnäkin Preida erinomaisesta yhteistyöstä, hyvästä mietinnöstä. Tämä on siis viimeisin mietintö tämän Euroopan parlamentin vaalikauden aikana, siis aivan viimeinen tosiaankin. Ja jonkin verran edistystä tosiaankin Bosnia ja Herzegovinan edistyksessä on saatu aikaan. On mekanismeja, jotka lähentävät tätä maata Eurooppaan, mutta edelleenkin yksi kysymys on jäänyt avoimeksi. Miten eri alojen sektorit ovat kehittyneet? Mitkä ovat todelliset ongelmat tässä maassa? Miten voidaan vastata näihin suuriin kysymyksiin? konfliktuaalisiin kysymyksiin maassa. Siihen täytyy vastata. Tällä hetkellä tilanne on ehkäpä huonompi kuin aiemmin, eh, esimerkiksi viisi vuotta sitten, kun puhutaan maan sisäisistä suhteista. Euroopan unionin eh, organismien täytyy pitää tätä maata eh, yhtä tärkeänä kuin muita alueen maita. On tärkeää että tämä maa pääsee lähenemään kohti Eurooppaa. Se on hyvä valinta ilman muuta. Ja vaikka tässä mietinnössä, vaikka tämä mietintö onkin nyt parlamentin, tämän parlamenttikauden viimeinen aihetta koskeva mietintö, niin näihin vasta- kysymyksiin täytyisi vielä vastata. Komission täytyy tosiaan tehdä enemmän, mutta se, mitä on tehty viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana, ei vielä riitä komission täytyy keskittyä poliittisiin aspekteihin, samoin parlamentin ja neuvoston, jotta Bosnia ja Herzegovina todella vakau- vakautuisivat. Kolicek. Kiitoksia ja seuraavaksi Kolitsek kuuesta. Bosnia Herzegovina je jednou z bývalých Puhemies, Bosnia ja Herzegovina on yksi entisen Jugoslavian tasa Yhdysvalloista, jossa on varsin monimutkainen väestönrakenne, on paljon eri kansalaisuuksia, mutta myös erityinen uskonnollinen rakenne on muslimeja kaupungeissa ja ortodokseja maaseutualueilla. Sitten katolista väestöä koillisessa. Niin sanotut serbit ja bosnian kroatit puhuvat kolmea muuretta samasta kielestä uskontojakollinen mukaisesti hirvittävän sodan jälkeen, jossa on tullut mukana, syntyi kaksi yhteisöä, yksi koilliseen Serbian tasavaltaan ja sitten toinen muslimien konfederaatio. Eikä voida ymmärtää sitä, että EU haluaa muuttaa tilannetta huolimatta kansalaisten toiveesta. Daytonin sopimuksessa asetetaan tietyt prosessit, säädetään prosesseista ja mitä tulee jäs, koskien jäsenyyttä, joten ei ole mahdollista sanella vaatimuksia sen suuntaan, että muutettaisiin valtion rakennetta. Bosnia-Herzegovinassa on monia ongelmia, jotka ovat varsin relevantteja kansalaisille, esimerkiksi energiaverkkojen yhdistäminen naapurimaihin ja miten voidaan parantaa rautatieverkostoa ja tieverkostoa. Aivan erityisesti tarvitaan parempaa rinnakkaiseloa Serbien ja Kroatian välillä. Ja jos jatkossakin vain syytämme tasavallan johtaja, jos emme, olisi ohitamme rikokset, joita kroatialaiset ja, tekivät mukien Srebrenskan verilöön. Tämä on todella huolestuttava ilmiö minusta. EUn täytyy myös parantaa yhteistyötään koulutuksen alalla, sosiaalisissa kysymyksissä, eikä vain esittää va- vaatimuksia ja uusia pyyntöjä, joten en voi tukea tätä mietintöä näistä syistä. Per il gruppo dei Verdi. Ja seuraavaksi vihreistä Scholz. In Herzegovina eh, Bosnia ja Herzegovina on maa, jossa on useita vastakohtia. Se on maa, jossa on myös paljon yhdistäviä tekijöitä. Historia. Historian aikana on tapahtunut monia muutoksia. Ja, ja haluaisin todellakin, että Drinajoen sillan rakentaja saisi todellakin Nobelin rauhanpalkinnon. Bosnia ja Herzegovina on nyt astunut eurooppalaisen integraation tielle. Tämä ei ole mikään helppokulkuinen tie. Tällä tiellä on useita esteitä ja kaikki me tietysti toivotamme parasta Balkanin maille. Toivon mukaan siitä voi tulla osa eurooppalaista perhettä. Tietystikin nämä maat vielä tarvitsevat melkoisen muokautusprosessin. Hyvin paljon muutoksia ja uudistuksia täytyy vielä saada aikaan ennen kuin tiellä päästään eteenpäin. Tämänpäiväisessä mietinnössä on lukuisia näkemyksiä, jotka on koottu yhteen, mutta mitä on yhteistä, mitä yhteistä tässä kaikessa on, on se, että hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä. Hyvin paljon on vielä varaa tehdä parannuksia, olipa sitten kyse korruptiosta tai järjestäytyneestä rikollisuudesta tai oikeuslaitoksen uudistuksesta vähemmistöjen suojelusta ja jopa ympäristöpuolella on hyvin paljon haasteita vielä jäljellä. Lisäksi lehdistön vapaus ja koulutuskysymykset ovat erittäin päivän polttavia. Ja kun puhutaan bosni herzegovina täytyy ajatella lähinnä maan kansalaisia ja heidän tulevaisuuttaan. Tämä täytyisi pitää mielissämme päällimmäisenä. Vahva Bosnia saattaa merkitä vahvaa Eurooppaa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Etheridge, EFDD. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, whenever I Kiitoksia. Aina kun kuuntelen näitä keskusteluja ja näitä kertomuksia koskien integraatiota, kun uusia kansoja tuodaan Euroopan unioniin, huomaan, että tilanne on vähän kuin eh, lempitelevisiosarjassani. Olen eh, suuri Star Trek fani. Ja en tiedä, oletteko kuulleet tästä, mutta Star Trek-sarjassa vaikuttaa kansa, jonka nimi on Borgit. Ja niiden motto on, me olemme Borgit, laskekaa aseenne, laskekaa kilpenne, me tulemme ottamaan kulttuurinne hallintaamme ja vastustus on hyödytöntä. Ja tällainen rakenne, jossa tämä tapahtuu, on keinotekoinen säädelty ilmapiiri, hiukan kuin täällä. Ja mitä tapahtuu on se, että ihmisistä tulee itsestäänkin borgeja ja he palvelevat näitä olentoja. Kun tarkastelemme tätä tilannetta, huomaamme, että Euroopan unionin imperiumi haluaa kiskoa enemmän ihmisiä mukaansa, eivät luonnollisesti väkivallalla, vaan lainojen ja kaupan ja tukien myötä ja paremman tulevaisuuden lupauksen myötä. Mutta tässä tilanne on sellainen, että kun jatkuvasti laajennetaan omaa aluetta tällä tavoin, erityisesti arka luontoisillekin alueille. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia ja meidän täytyy myöskin olla varovaisia siinä, mihin raha virtaa ja mistä se tulee, sillä te voitte yhä enemmän ja enemmän kansoja, kahmia tämän organisaation piiriin pyrkiä laajentamaan sitä entuudesta, mutta vaikutatte unohtavan jotakin. Lähitulevaisuudessa rahat alkavat loppua. Sillä todellakin, ellei Brexit-sopimusta saada aikaan, teiltä jää kymmeniä miljoonia puntia saamatta. Eli uskoakseni teidän pitäisi olla hyvin varovaisia siinä, minkälaisia porkkanoita ihmisille tarjoavat ennen kuin yritätte enempää maailmaa vallata mukaanne. Edustaja Borgetsio, ENF-ryhmästä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. La situazione della Bosnian tilanne aivan kuten tässä kertomuksessa selkeästi tulee rehellisesti esiin, on hiukan tav- tietyllä tavalla vertauskuva. Meillä on hyvin pitkällinen, vaikea prosessi käynnissä, pitkä tie Euroopan unionin jäseneksi. Meillä on kyseessä maa, jossa on tapahtunut hyvin vähän edistystä tämän prosessin käynnistymisen jälkeen. Ja tässä on tietyllä tavalla Euroopan horisontin raja kyseessä, joten olemme pyrkineet tekemään kaiken mahdollisen, jotta voisimme näitä maita, näitä kansoja auttaa historiallisista syistä, jotka tunnemme erittäin hyvin, kun ne pyrkivät omaa geopoliittista asemaansa luomaan kun ne ovat tien risteyksessä, kohtaavat myöskin erilaisia vaaroja ja ongelmia. Kun puhumme vaaroista, meidän täytyy alleviivata varmastikin sitä, kuinka vaarallista on se, että ulkomaiset taistelijat soluttautuvat maihin ja he ovatkin islamilaisia taistelijoita. Tämä on hyvin suuri vaara. Kiitoksia edustaja Kukan puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kiitokset ja arvostukseni esittelijälle hänen omistautuneista hyvästä työstään viimeisen viiden vuoden aikana tässä kysymyksessä. Viime kuukaudet valitettavasti eivät ole näyttäneet, että olisi tapahtunut suurempaa edistystä Bosnia ja Herzegovinassa edistymisessä kohti Eurooppaa. Pääviesti maan poliittisille johtajille on lopettakaa eri, estämästä tarvittavien elinten rakentaminen, antakaa vastauksia ja katsokaa, miten voidaan noudattaa sääntöjä. On erinäisiä kysymyksiä, joihin Bosnian Herzegovina täytyy tarttua. Kiireellisyyden tunne on erittäin läsnä. Se, että sitoudutaan uudistusagendaan ja uudistuksiin, jotka tähtävät siihen, että on täysin toimiva valtio, jossa on oikeusvaltio ytimenä, ovat päätehtävät edessä. EU on valmiina, se on valmis tukemaan vaikeissa keskusteluissa, jotka liittyvät lainsäädäntö, äh, vaali- ja perustuslakiuudistuksiin. Kehottaisin Bosnian ja Hortskovinan poliittisia johtajia tarttumaan tilaisuuteen, tarttumaan tarjoukseen EUn avusta. Haluaisin myös kiittää niitä, jotka Bosnian Herzegovissa taistelussa taistelevat ilmaisuvuoden puolesta vihapuhetta vastaan, uskonnollista vihapuhetta vastaan, edistävät osallistuvuutta, kuten korkeakoulu, opiskelijat Jäitsestä, jotka ovat saaneet palkinnon siitä rohkeudesta, ovat osoittaneet toiminnassaan. Kun tämä on viimeinen keskustelu Bosniasta ja Herzegovinasta tällä vaalikaudella, minä uskon, että Bosnia ja Herzegovinan eurooppalainen näkymä on se, mihin voidaan uskoa, ja heillä on todellakin voimaa taistella Euroopan, eurooppalaisen tulevaisuuden puolesta maassaan. Tonino Pizzua, prego un minuto. Edustaja Pikkula, yksi minuutti premda od. and fifteen u europskom parlamentu. kiitos puhemies vuodesta kaksituhatta viisitoista eteenpäin on keskusteltu vuosittain bosnia herzegovina koskevasta kertomuksesta mutta ei kuitenkaan edistyskertomuksesta koska tosiasia on että edistystä ei oikein ole tapahtunut pikemminkin taantumista taloudelliset, sosiaaliset ja muut uudistukset ovat jääneet tekemättä puolueiden ja instituutioiden välinen tilanne ei ole kunnossa. Viime vuonna puhuttiin myöskin vaalikampanjan aikaisista tapahtumista, mutta myöskin vaalien jälkeisistä konflikteista, koska vaalilaki ei ollut muutettu perustuslakituomioistuimen tahdon mukaisesti. Oikeudellisia takuita ei ole ja vaalien jälkeen oli vaadittu toissijaisuusperiaatetta ja federalismia näin on tehty vuonna 2013 kertomuksen jälkeen. Olisi tarpeellista, että Bosnia-Herzegovina saisi päätökseen siirtymään kohti hyvin toimivaa valtiota, jotta kaikki olisivat tasavertaisia maassa. Tässä kertomuksessa puuttuu kolme asiaa ja siksi en voi tukea tätä mietintöä. Izvješće pokazuje da je Unija nažalost zacementirana na pozicijama... Kiitos puhemies. Tämä mietintö osoittaa, että Euroopan unioni on valitettavasti jähmettynyt samaan vanhaan asenteeseensa. Vaalikampanja tässä näkyy olevan taustalla. Historiaa kun silmeilee, voi havaita, että Bryssel ei kertakaikkiaan ymmärrä maan tilannetta etniset identiteetit ja jakolinjat maan sisällä eivät lakkaa olemasta vain siksi, että joku ulkopuolen sellaista haluaa. EU myöskin on luonut täysin mahdottomia tilanteita tässä tähän hienoon maahan, josta minä, jos minä muuten sattumaisin synnyin. Tätä maata käytetään pelkästään jonkinlaisena kansainvälisen yhteisön koelaboratoriona. Kroatit ja heidän tilanteensa vaalien yhteydessä. Heidän paikkansa menivät muille. Mitään poliittisia oikeuksia ei ole kroateilla. Kiitoksia edustaja Schaffhauser. Kiitoksia kollega. Breda on aina Eurooppa mielisten tukena sellaisen Euroopan, joka ei toimi eikä koskaan toiminutkaan. Ja jälleen kerran hän on pyrkinyt tekemään Bosnia-Herzegovinasta kansallisen ajan jälkeisen valtion, eikä tunnusta näitä kolmea kansaa, jota valtiossa aluu. Tällainen strategia voi johtaa vain siihen, että ähm, islamilainen enemmistö määrää ja tasapaino on kroonista. Tämä on implisiteettisesti myöskin Serbian tuomitsemista. Meillä on aina Euroopan unionin ja Naton tahto taustalla vaikuttamassa. He haluavat tuhota eurooppalaisen kulttuurin, sen identiteetit ja kansat. Bosnian integraatio Euroopan unioniin on yhä jotakin, mikä vaatii sen, että kieltäydymme hyväksymästä kansallisia identiteettejä. Tällainen Eurooppa on nyt tiensä päässä ja on aina ollutkin. Meidän täytyy rakentaa kansojen yhteistyön varaan. Kiitoksia. Edustaja Zofko, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, komission sen hän katsoin sunnuntaina saattua tulosta sopimuksesta, jonka kroatit ja serviat saivat aika Mostarissa, niin kuin olis, te olitte suosittaneita, kuten edustaja Korkeus Mogherini eh, suositteleet. Bosnian perustavien osapuolten täytyy olla yhtenäisiä. Tässä neuvosto täytyy muodostaa, koska Bosniassa me olemme kohtaamassa kriisin Bihatsin kantonissa, jossa otettu käyttöön toimiva ministerineuvosto. On huolestuttavaa havaita, miten herra Komsic, bosnialaisten johtaja, uhkailee Kroatian tasavaltaa. Minä toivon, että tämä päättyy pian ja että epäperustalliset menetelmät, jotka liittyvät suhtautumiseen naapurimaahan, joka on Euroopan jäsen, päättyvät. Me odotamme paljon äh, mahdollisimman paljon apua Brysselistä ja toivomme, että päästään Daytonin vaiheista nyt Brysselin vaiheeseen. Edustaja Fajon, yksi minuutti, olkaa hyvä veseli me, da danes vendarle razpravljamo o poročilu. Kiitoksia puhemies. Tänään jälleen kerran keskustelemme Bosnia-Herzegovinan edistyksestä, edistymisestä. Mikäli joku maa koskaan on tarvinnut meidän apuamme, niin tuo maa on tänä päivänä Bosnia. Kolmen puheenjohtajan vierailu Brysselissä antaa pientä toivoa siitä, että pikkuhiljaa saadaan konsensus aikaan tiellä kohti EUta. Mikäli sano jotain, mutta ei sitten tee niin kuin sanoo, niin ei tällainen toimi. Se, mitä Bosnia ja Herzegovina pitäisi tehdä, on se, että sen pitäisi vastata vielä avana oleviin kysymyksiin, jotka komissio on sille esittänyt, että tämä liittyy hallituksen muodostamiseen ja muihinkin uudistuksiin. Toivoisin, että Kaikkia voitaisiin kannustaa vaalivuonna toimimaan niin, että ei unohdeta Bosnia-Herzegovinaa, vaikka se on politiikan keskiössä. Toivon, että maan poliittiset johtajat niin ikään saisivat kannustusta siihen, että eri mielisyydet sovittaisiin. Niin, kiitos. Herra komission jäsen, hyvät kollegat, haluaisin kiittää kollegamme Predaa siksi, että hyväksyy joitakin ehdotuksia, joista me tänään keskustelemme. Mutta kun me puhumme Bosnia ja Herzegovinan tilanteesta, näyttäisi siltä, että riippumatta kaikista ponnisteluista, joihin on ryhdytty, mitään ei tapahdu. Euroopan parlamentti halusi, että vaalilaki muuttuisi Bosnia ja Herzegovinassa, mutta valitettavasti tämä johti siihen, että kroatit jotka ovat yksi muodostavista, Bosnia-Herzegovina muodostavasta väestöryhmästä, perussuomalaisesta ja ei voinut valita omia edustajia, heitä siis syrjittää. Kroatia on kuitenkin Euroopan unionin jäsen ja minä toivoisin, ja myöskin bosnia Herzegovina voisi olla Euroopan unionin jäsen, mutta ensin sen täytyy muuttaa maaksi, jos sanotaan perustuslakia ja Daytonia täytyy muuttaa. Minun on kiinnittävä huomioon myös siihen, että Bosnia Herzegovassa pitäisi ehdottaa ympäristön suojelua, koska Bosanski Brodin jalostamoa täytyy, jalostamo täytyy saattaa sellaisesti, että vastaa EU-standardeja. Ennen kuin tämä tapahtuu, se vaikuttaa syvästi ympäristöön. Me haluaisimme, että kaikki soveltaisivat näitä sääntöjä on myös monia haasteita, jotka liittyvät turvallisuuteen Bosnia ja Herzegovinassa. Ja vetoankin siihen, että kaikki ratkaisevat ongelmat. Kiitoksia edustaja Vaiden Holzer, olkaa hyväksi minuutti. hat sich Bosnien-Herzegowina noch nicht von den... 20 vuoden jälkeen, sodan jälkeen, Bosnia-Herzegovina ei vieläkään päässyt jaloilleen hyvin paljon, aivan liian paljon ihmisiä on sorrettuna etniset jännitteet ja toivottomuus ovat laajalaisia ilmiöitä. Se on nähtävissä ja tunnettavissa kaikkialla. Maa geopoliittisesti maa on huomion kohteena. Nyt miten, miten tästä ongelmasta päästään yli? Miten maalle annetaan eurooppalainen näkymä. Tätä varten tarvittaisiin paljon enemmänkin kuin vuotuinen keskustelupan parlamentissa. Nyt tarvittaisiin uutta dynamiikkaa, jonka täytyy lähteä meistä, varsinkin nuorille ja muitakin ihmisille täytyy antaa toivoa. Sitä odottavaa, että Nyt haluaisin siterata erästä nuorta opiskelijaa. Meidän sukupolmelle me ei ole tärkeää se, kuka minkäkin maalainen on, mihin hän uskoo, vaan meille tärkeää on se, että me voimme elää hyviä aikoja yhdessä. Nyt siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Meillä on muutamia pyyntöjä. Pyytäisin, että kaikki puhuvat äh, lyhyesti kunnioittavat aikarajoja. Edustaja Zorjevski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. 25 vuotta sitten minä vierailin Sarajevossa. Olin siellä tukemassa erästä järjestöä, joka antoi humanitaarista apua Sarajevon piirityksen aikaan. Hiljattain vierailin Euroopan parlamentin valtuuskunnan kanssa paikalla. Ja toivoin, että tilanne ei olisi samankaltainen kuin 25 vuotta aikaisemmin. Valitettavasti tilanne on yhä räjähdysherkkä. Euroopan unioni haluaa antaa kannustimia Bosnia-Herzegovinalle ja saattaa sen liikkeelle, mutta tämä ei kuitenkaan toimi enää. Me emme voi enää odotella ja rajoittaa toimintaamme tällaiseen lähestymistapaan. Nimittäin tämä ei tule meitä auttamaan ratkaisemaan sisäistä kriisiä Bosnia-Herzegovinassa. Meidän täytyy olla hyvin johdonmukaisia viestissämme. Kiitoksia. c'è? Allora... Hän ei olekaan paikalla. Edustaja Jakovicic, yksi minuutti, olkaa hyvä bosna i hercegovina stoji. bosna i hercegovina Bosnia ja on pysähtyneisyyden tilassa, se ei liiku eteenpäin. Ja syyllisyys, sitä kantavat poliitikot maassa. Olen sanonut tilannetta vuosikymmeniä ja tiedän, mitä tapahtuu. Valitettavasti minun on todettava, että poliitikot Bosnia ja Herzegovinassa eivät ole tehtävissä tasalla sen suhteen, mitä ihmiset tarvitsevat mutta on, kuitenkin uskonnollisten ryhmien edustajat ovat pitemmälle meneviä ja avoimempia kuin poliitikot, mikä on paradoksi Balkanilla. Tämä kuitenkin antaa hiukan toivoa. Ponnistelut, joihin herra Han on ryhtynyt saadakseen Bosnia ja Herzegovina lähemmäksi Euroopan unionia, jotakin sellaista, mistä voimme onnitella häntä, mutta on kysymyksiä, jotka ovat olennais nimittäin muuttoliikkeen sen aiheuttavat muuttavat ihmiset, jotka ovat vaikutusta meihin. pane předsedající já chci podpořit zprávu pana kolegy predy je podle mého názoru kvalitní. Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö on oikein tasapainoinen. Kiitän teitä siitä. Olen vakuuttunut siitä, arvon komissaari, että meidän täytyy niin kuin aiemminkin toimia kärsivällisesti Balkanimaiden kanssa suhteen ja tarjota niille jonkinlainen tulevaisuuden näkymä. Maa ei ole onnistunut riittävästi edistyksen tiellä. Ei tämä tarkoita sitä, että tämä maa jollakin tavalla pitäisi eristää täysin geopoliittisesti virhe. Tämä pelaisi vain Venäjän pussiin tänä päivänä. Tällainen on vähän suurempi vaara, tällaisen meillä ei ole varaa. Meidän täytyy tarkastaa sitä myöskin geopoliittisesti ja olla kärsivällisiä Bosnia-Herzegovinan kanssa ja pyrkiä auttamaan sitä uudistusten tiellä, jotta tämä maa saataisiin lähemmäksi Euroopan unionia niin, että se voisi saada ehdokasmaan aseman. Muuten Venäjä ja Turkki pystyvät saamaan sen haltuunsa. Zarja Nobolos yksi minuutti. Onko hän paikalla? Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kuka tällaisen kansallismielisen trendin aloitti? NATO ja Euroopan unioni. Bosnian tilanne on yksi viimeisiä avoimia kysymyksiä Balkanilla. Siellä on paljon Amerikan, Euroopan unionin ja Naton vihamielisyyttä, joka suuntautuu Venäjää ja Turkkia vastaan. Me näemme, että konflikteja on. Meillä on Bosnia ja Serbian välillä ongelmia ja nyt meillä on muitakin avoimia konflikteja, esimerkiksi Turkin kanssa. Sopimus Kreikan hallituksen ja pohjois Makedonian välillä ei ratkaise yhtään mitään. Tämä tekee vain imperialistien mahdolliseksi toimia Balkanilla esimerkiksi. Jälleen kerran Tessalonikin satamasta on tehty Naton tukikohta Tämä asettavan pää laelleen Kreikan hallituksen väitteet. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy päästä Natosta eroon. Ha chiesto la parola, no? Prego. Selimovic, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kiitos komission, että, että työn vauhti pysyy ennallaan. Se on todella hyvin vaikuttava Ivan Bosnia ja Herzegovinassa. Olen yhtä mieltä Estelän kanssa, uudistusta vauhtimaassa on hidastunut Vaalien yhteydessä odotamme edelleenkin hallituksen muodostumista. Meillä oli muodollista yhteistyötä parlamentissa ja oikeusvaltioiden tilanne ei ole parantunut, vaikka se toivoimme. Mutta on rohkaisevia merkkejä sekä pitkällä tähtäyksellä että lyhyellä tähtäyksellä. Lyhyellä tähtäyksellä on parempi talouden hallinta. Olemme itse asiassa nähneet rohkaisevia tuloksia paikallisvaaleissa. On vähentynyt niiden henkilöiden palumäärä, joissa on valitsee terrorismia. Ja kolme presidenttiä on tullut tänne harjoittamaan yhteistyötä ensimmäisen kerran eläessään, niin kaikki kolme yhdellä kertaa, joten tämä on hyvin tärkeää. On tärkeää jatkaa eurooppalaisen presidentin osalta työtä. Se antaa näkymät maalle ja se on moottori uudistuksille. Kiitos. Grazie, onorevo. Kiitoksia. Edustaja Maria, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Kilpailu Venäjän ja Yhdysvaltain välillä Balkanilla on vain pahenemassa. Daytonin sopimuksella ei pystytty ratkaisemaan joitakin ongelmia. Siinähän pyrittiin rauhanomaiseen rinnakkaiseloon eri etnisten ryhmien välillä Balkanilla. Vuonna 2017 tässä samaisessa parlamentissa totesimme, että meidän täytyy varmistaa, että Bosnia-Herzegovinaan vähemmistö kohdellaan asianmukaisella tavalla. Maassa on kuitenkin edelleenkin suuria ongelmia korruption ja järjestäytyneen rikollisuudenkin kanssa, ja varsinkin romanien kohtelu ei ole asianmukaista. Oikeusvaltion periaate täytyy toteuttua, ja lisäksi täytyy julkishallinnon puolella tehdä uudistuksia, kaikki muutkin uudistukset täytyy saada kuntoon. Niin kauan kuin näitä ongelmia on ratkaistu maassa, se ei voi päästä lähemmäksi Eurooppaa. Ja Kosovo sitten on sitten vielä tarina erikseen. Viimeinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin korostaa yhtä asiaa, jota komission jäsen. Turvallisuus ja vakaus Bosnia ja Herzegovinassa on avain turvallisuudelle ja vakaudelle koko Euroopan unionissa. Me emme voi puhua poliittisesta vakaudesta silloin, kun yksi peruskansallisuus ei voi valita omia edustajiaan eikä osallistua päätöksentekoprosessiin – Bosnian ja Herzegovinan instituutioissa vaalilakia täytyy muuttaa. Muut kollegat ovat korostaneet tätä ennen minua jo. Joten haluaisin puuttua toiseen kysymykseen, jota ei ehkä korostettu yhtä paljon, nimittäin meidän vaikutuksemme eh, Bosnia ja Herzegovinasta tai EUn osallistuminen kehitysohjelmiin ja prosesseihin maassa. Meidän pitää kysyä, kuinka monta hanketta olemme rahoittaneet Euroopan esirahoilla Bosnia ja Herzegovinassa. Vastaus on nolla. Kuinka paljon me käyttäneet IPAta? Olemmeko me pyrkineet kehittämään muita lisähankkeita, jotka olisivat voineet edistää maan integraatiopyrkimyksiä? Mitä olemme tehneet päätöksenteolle järjestää erilaisia konferensseja? Minusta voisimme tehdä paljon